toimin, jotka yrittäjät itse ovat valinneet. Kiitos. Grazie. Kiitos. Keskustelu päättyy. Äänestys toimitetaan huomenna kello 11.30. Nyt esityslistan mukaan meillä on mietintö Edith Bauerilta eläkeikäläisten naisten tilanne. Puheenvuoron saa nyt esittelijä neljä minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Oletteko huomanneet, että TV-ruuduissa ei juurikaan näe lukioina naisia, jotka olisivat yli 50 ikäisiä? Oletteko huomanneet, että yhä vähemmän on nähtävissä julkisesti yli 50-vuotiaita naisia. Ja tilastot osoittavat, että vaikka miehiä kyllä näkyy työmarkkinoilla myös myöhemmässä iässä, niin naisten kohdalla luku on huomattavasti paljon alhaisempi, vain 37 prosenttia. Jos tilastotietoja etsii, niin oikeastaan löytyy tilastoja Yhdysvaltoista ja Australiasta, hyvin vähemmän Euroopan unionista. Parlamentti on hyväksynyt paljon lainsäädäntöä yhä enenevässä määrin, jotta voitaisiin eläkeikää lykätä myöhemmäksi. Niin kuitenkin naiset lähtevät työmarkkinoille paljon varhaisemmassa iässä. Euroopan unionin 22 strategia pyrkii siihen, että työllisyysaste olisi 75 prosenttia sekä naisten että miesten parissa. Toisin sanoen on aivan oikein, kysyä, mitä meidän pitäisi tehdä tai mitä me pystymme tekemään estääksemme sen, että naiset eläköityvät niin varhain. Totta kai täytyy miettiä, mitkä ovat syyt aikaiselle eläköitymiselle. Syitä saattaa olla useitakin, että naiset lähtevät työmarkkinoille aikaisin. He ehkä törmäävät syrjintään. Kysymys on hyvin monenlaisesta syrjinnästä, ei pelkästään yhdenlaisesta syrjinnästä. Yksi syy syrjintään on ikääntyminen. Siksi 50-vuotiaita naisia juurikaan näy TV-ruudussamme. Tämä on vain yksi esimerkki ilmiöstä. Tämän lisäksi on myös joitakin sosiaalisia syitä sille, että he joutuvat lähtemään työmarkkinoilta. Heidän täytyy kantaa huolta ehkä perheenjäsenestä. Voi olla myös muita syitä tämän taustalla terveyteen liittyen. Siksi me voisimme käyttää ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tämän ilmiön torjumiseksi. Muun muassa ajattelen osteoporosia. Ajatellaan työolosuhteita, työpaikalla esiintyviä vaaroja. Kaikki nämä ovat myös syynä taustalla. 2012 on myös teemavuodelta tähän liittyvä ja siksi se voi nyt avata uraa näiden käsittelylle. Tällä kaikilla on nimittäin vakavat seurauksensa myös naisille. Palkkakuilu on yksi esimerkki tästä, koska tuossa ikäryhmässä tämä palkkakuilu on laajemmillaan. Hyvin usein heillä on myös epävarmia työsuhteita tai he ovat osa-aikatyössä pelkästään. Tämä kaikki johtaa siihen, että he elävät suuremmassa köyhyydessä kuin miehet vastaavissa tilanteissa. Mietinnön tarkoituksena on kuvailla toimenpiteitä, jotka voisivat parantaa tilannetta. Ei ole kyse pelkästään syrjinnästä, vaikka se sinällään onkin tähdellinen ongelma. Useimmat haastattelutulluista olivat sitä mieltä, että syrjintä todella on vakaa ongelma. Mietintö tekee myös useita johtopäätöksiä, esimerkiksi sen, että on parempi ennaltaehkäistä kuin korjata ongelmaa. Tämä koskee ennen kaikkea työmarkkinoita. Sitten vielä eläkeuudistuksista sananen. Varsinkin viitaan tässä valkoiseen kirjaan. Sekin on hyvä pitää mielessä, koska naisten asemassa on omat erityispiirteensä. Heitä ei saa jättää ilman vakuuksia siitä, että on myös se aika, kun ovat kantaneet huolta lapsista tai perheenjäsenestä. On olemassa tiettyjä vaaroja, jotka vain pahenevat ikääntymisen myötä tai ylipäätään väestön ikääntymisen myötä. Me emme pysty saavuttamaan näitä tavoitteita, emme ryhdy toimii myös työllisyydessä ja köyhyyden torjunnassa. Grazie. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Klass. Edith Bauer, er beschreibt ganz konkret... Edith Bauer kertoo hyvin konkreettisesti tilanteesta, miten väestötilanteen kehitys on nimenomaan ikääntyvien naisten tilannetta vaikeuttanut sanotaan tulevaisuudessa, sanotaan, että hän on köyhä, ikääntyvä ja kaiken lisäksi vielä nainen. Lasten kasvatus ja hoito, johon miehet kuluttavat keskimäärin vähemmän aikaan. Naisten koulutustaso on korkeampi, kuitenkin naiset ovat useimmin osa-aikatyöntekijöitä. Työ- he tietenkin tekevät työtä koko aikaa, mutta eivät tästä kaikesta saa palkkaa. Ja tämä näkyy sitten myös eläkkeen tasossa. Ja se johtaa, sen alhainen taso johtaa vanhuuden köyhyyteen. Naiset rikastuttavat yhteiskuntaa kulttuurisesti ja sosiaalisesti ja hyvin usein tämä unohdetaan ja heidän sitoumustaan ei oteta huomioon yhteiskunnan haasteet tänä päivänä ovat siellä, että näiden ihmisten arvoa pitää korostaa. Heitä täytyy pitää työmarkkinoilla pidempään. Ja sen jälkeen, kun he ovat siirtyneet e- eläkkeelle, heitä pitää pitää vielä terveinä, aktiivisina ja yhteiskunnan potentiaaleina. Asic. Kiitoksia, edustaja Mikolasic. Äh, grazie, signora Presidenta. Mm, Hospodárska konkurencieschopnosť ja prosperita Európy čoraz viac... Niin, tämä naisten, tai eri, pikemminkin Euroopan ei kilpailukyky eh, riippuu eh, työvoiman eh, kyvystä ja työelämän työkyvyn riittävyydestä, mutta tietenkin myöskin on tärkeää, että työvoima säilyy työkykyisenä Äh, ihmisarvoisissa olosuhteissa. Naisten yrittäjyyttä tulee tukea, kuten sanottu, ja heidän myöskin sitten ikääntymistään, aktiivista ikääntymistään äh, tukea. Näin saataisiin aikaiseksi synergiaa ja uusia pysyviä työpaikkoja haluaisin myöskin muistuttaa äh, äh, hoitotyöstä, josta vastataan, josta maksetaan hyvin heikosti. Monissa äh, meidän yhteiskunnassamme esimerkiksi vammaishoidosta vastaavat naiset ja näin takavat ihmisarvoisen elämän myöskin heille. Kiitos, edustaja Tanchila într o lume a globalizării solidaritatea între generații și mai ales folosirea. Kiitoksia puhemies. Maapallostuneessa maailmassa sukupuolten ja sukupolvien välinen yhdenvertaisuus ja kaikkien ikäryhmien potentiaalinen käyttö on elintärkeää. Naisilla on merkittävä osuutensa. Heillä on valtavasti kokemusta, jota voidaan käyttää yhteisen hyväksi. Mielestäni on välttämätöntä rohkaista kaikkia toimenpiteitä, jotka tukevat sitä, että voidaan yhtäläisiä mahdollisuuksia tarjota. Näin voidaan välttyä syrjinnältä, syrjiviltä asenteilta naisia kohtaan myös työympäristössä. Minun mielestäni meidän pitäisi rohkaista sitä, että synnytyksen jälkeen naisia rohkaistaisiin palaamaan työelämään näin vältyttäisiin siitä, että syntyy aukkoja uralla. Grazie. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Fikireilo. Brigada, senhora President. A Kiitos, puhemies. Ikäsyrjintä on yksi naisten suurimmista sosiaalisista ongelmista. Se johtaa myös köyhyyteen ja sosiaaliseen eriytymiseen. Hyvin usein naiset ovat hyväksyneet väliaikaisia pätkätöitä, omaisten hoitoa ja, ja, ja muuta, joka on heille johtanut tämmöiseen sosiaaliseen sosiaaliseen vaikeuteen, köyhyyteen jopa. Ja tänä päivänä pitäisi kiinnittää enemmän huomiota näiden naisten tukemista. Naisia ei saa syrjiä sen takia, että he ovat saaneet lapsia. Myös palkkakuilut pitäisi saada kurottua umpeen toimenpiteitä pitäisi käynnistää, jotta voidaan varmistaa se, että naiset voivat olla eläkkeellä yhdenvertaisia ja, ja heidän elämänlaatunsa hyvä. Tarvitaan hyviä julkisia palveluita ja terveyden, terveydenhoidon ja, ja, ja asumiseen liittyviä toimenpiteitä. Kiitoksia. Plasikova. Mm, predkladaná správa sa kollegat, tämä e, mietintö, joka e, e, puhuu eläköityvistä naisista, on erittäin tärkeä, siis 45-55-vuotiaista sitä vanhemmista naisista. 20 prosenttia nais, nais, palkkakehitys on 20 prosenttia pienen kuin miesten ja, sen, että, ja myöskin tämä edellä, vaikuttaa varsinaiseen eläkeen kertymiseen sitten elä, elä, eläkeiässä naisten tämän, tämän ikäisten naisten syrjinnän poistaminen olkoon etuus siellä jäsenmaissa penään komissiolta lainsäädäntöä, jotka, joka sitten edesauttaisi naisten pysymistä eh, työelämässä pidempään. Lova. Jedna z oblastí, kde sa vyskytuje diskriminácia voči ženám, je určite trh práce. Ženy nemajú primer... Kiitos puhemies Naisilla ei ole täyttä oikeutta työhön työmarkkinoilla tänäkään päivänä ja, ja tänäkin päivänä Euroopassa on paljon työttömiä naisia, sekä nuoria että ikääntyviä naisia syrjitään ja heidät pakotetaan osa-aikatyöntekijöiksi. Emme saa unohtaa sitä, että nimenomaan ikääntyvät naiset voivat auttaa yhteiskunnallista elämää Äh, he toimivat kunniatehtävissä, luottamustehtävissä, hoitavat lapsella, lasten lapsiaan ja niin edelleen. He ovat tehneet koko ikänsä työtä ja jos he äh, vanhana ovat vielä terveitä, niin heillä pitäisi olla myös oikeus saada tehdä töitä. Senpä takia kehoitan komissiota tai vetoan komissioon, että se ensi vuonna ensi vuonna, joka on aktiivisen elä, äh, ikääntymisen teemavuosi, tarjoisi naisille tukea sosiaalisella ja terveydenhoidon alalla. Seuraavaksi edustaja Mestsaros. Elnézést, én nem jelentkeztem a felszólásra, de mondhatok. Kiitoksia, paholani, En ollut pyytänyt puheenvuoroa, mutta jos haluatte jotain sanoa, niin kyllä voin sanoa. Eh, Kiitoksia, edustaja Papadopoulou. Mikro. Mikrofoni. Repeat. Κυρία Kiitos puhemies. Pitää paikkansa, että 55-65-vuotiaat joutuvat kärsimään syrjinnästä. Varsinkin naiset kärsivät tästä syrjinnästä. Mutta he kärsivät myös monenlaisesta muusta syrjinnästä tämän lisäksi. Se liittyy ennakkoluuloihin tai muihin tekijöihin. Vuosi 2012 on hyvä tilaisuus antaa tukea heille. Se on yksi hyvä tilaisuus kertoa tästä ulottuvuudesta niin, että voidaan välttää sosiaalinen syrjäytyminen iän tai sukupuolen mukaan. Nimittäin Eurooppa on ikääntymässä ja me emme voi sallia sitä, että syntyy tilanne, että me ikääntymisestä tulee ikään kuin vamma. Siksi meidän täytyy torjua ennakkoluuloja ja auttaa ikääntyneitä ihmisiä. Näin voidaan helpottaa myös heidän pääsyään terveydenhuolton pariin. Grazie. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa komission jäsen Tajani, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos, puhemies. Haluaisin ensinnäkin kiittää Euroopan parlamentin jäseniä, erityisesti Rova Baueria, tästä hyvästä yhteistyöstä mietinnön parissa. Taloudellinen riippumattomuus on naisille niin kuin miehillekin tärkeää. Se on tärkeää myös meidän strategiassa vuoteen 2015, kun teemme työtä tasa-arvon puolesta. Ensinnäkin 75 prosenttia on tavoitteena työllistymisessä sekä naisten että miesten parissa edellyttää sekä kansallista politiikkaa että muutakin, jotta voidaan lisätä naisten osallistumista työelämään. Näin voidaan eroja poistaa naisten ja miesten kesken, varsinkin on kyse yli 50-vuotiaista naisista. Komissio tietää, että naiset joutuvat eläke- ja lähestyessä erityistilanteeseen, koska käy niin, että he joutuvat ensin kantamaan lapsista ja sitten ehkä ikääntyvästä perheenjäsenestä. Perhe- ja työelämän yhteensovittaminen on erittäin tärkeää, jos me haluamme lisätä naisten määrää työelämässä ja antaa heille myös hyvä eläke. Komissio tietää, että tavoitteiden saavuttamisessa vanhemmalla lomalla on erittäin tärkeä asema – Siinä täytyy käyttää myös muita käytettävissä olevia toimenpiteitä. Se täytyy arvioida, mitkä ovat hyödyt ja haitat tämän tyyppisillä lomilla. Me odottelemme tutkimuksen tuloksia loppuvuodesta. Tämän selvityksen perusteella komissio miettii jatkoa ja miettii, mitä toimenpiteitä voidaan hyväksyä. Mietinnössä aivan oikein korostetaan sitä, eli 65 vuoden ylittäneet naiset ovat erityisen riskaabelissa asemassa. Naisten parissa oleva köyhyys on ehkä seurausta myös pienemmästä eläkkeestä, mutta hyvin usein se johtuu myös siitä, että ammattiura on ollut lyhyt. Siksi on tärkeää, että naisten tosiasiallinen ammattiura on yhtä pitkä kuin miestenkin. Jos meillä on sama eläkeikä sekä miehillä että naisille, niin se on yksi keino päästä tähän. Meidän täytyy hyväksyä toimenpiteitä myös eläkejärjestelmissä, jotta voidaan jotenkin korvata katkot ammattiurassa. Eläkeoikeuksia pitäisi pystyä hankkimaan myös vanhempaloman aikana. Meidän valkoinen kirjamme on edelleen työn alla tästä aiheesta. Me varaamme oikeuden miettiä toimenpiteitä naistenkin kohdalla erityisesti. Ensi vuonna me jäsenvaltioiden kanssa mietimme myös eläkejärjestelmää uudelleen. Laadimme tästä kertomuksenkin liittyen myös ikääntymiseen. Kertomuksessa käsitellään myös eläköityneitä naisia, jos he ovat joutuneet syrjinnän kohteeksi tai sosiaaliseen köyhyyteen. Tulevina kuukausina me, siis tulevina kuukausina aikana me teemme läheistä yhteistyötä osapuolten kanssa, kun laadimme valkoista kirjaa. Me toivomme, että tekin olette aktiivisesti mukana tässä niin että voidaan miettiä toimenpiteitä, jotka parhaiten voisivat tilannetta kohentaa. Euroopan unioni on nyt tilanteessa, jossa väestön ikääntyminen on tosiasia ja edellämenetys laskee ja ei ole tulossa mitään boomia, Meidän täytyy sukupolvien välillä osoittaa myös yhteisvastuun tunnetta. Näin voidaan kuroa umpeen kuilu. Emme saa pitää ikääntyneitä ihmisiä pelkästään taloudellisena taakkana. He ovat myös rikkaus, yhtä lailla miehet kuin naisetkin. Kiitos. Grazie, commissario. La discussione... Kiitoksia. Puhe... Keskustelu päättyy. Äänestys on huomenna kello 11.30. Seuraavaksi kokoonnumme huomenna tiistaina 13. syyskuuta kello 9.